esityslistan mukaan viimeinen kohta, eli minuutin puheenvuoro työjärjestyksen 163 artiklan nojalla. Mm, aloitamme tämän. Herra Rolainin puheenvuorolla. Merci, president. Kiitos, puhemies. Kun Belgian toimipaikan sulkemista päätettiin, Caterpillar on vaikeuttanut tilannetta, sillä yli 2000 työpaikkaa menetty yli 6000, jos mukaan lasketaan alihankkia. Tätä tilannetta ei voida hyväksyä ottaen huomioon, että tässä ei ole huomioitu ollenkaan työntekijöitä eikä paikallisia tai alueellisia tai kansallisia viranomaisia. 2013 Caterpillar oli jo lakkauttanut 12 000 työpaikkaa ammattiliitot ovat kovasti pyrkineet pitämään yllä tätä toimipaikkaa. On annettu periksi kovasti, mutta kuitenkin kaikki joutuvat pihalle, vaikka tässä uusi yhdysvaltalainen omistaja ei käy minkälaista vuoropuhelua. Meidän pitää nyt nopeasti antaa tukea palkansaajille, mutta sen lisäksi tarvitaan kattavaa, kunnianhimoista teollisuuspolitiikkaa ja investointien uudelleen käynnistämistä. Kiitos. Rova Dantsila. Presidenta. Kiitos, puhemies. Naiset Euroopassa ja varsinkin maaseutualueilla ovat suurissa vaikeuksissa silloin, kun ne yrittävät löytää työtä ja esimerkiksi raskauden yhteydessä selvitymään. Heihin kohdistuu myös syrjintää ja väkivaltaa. Näillä on kielteisiä vaikutuksia suoraan myös perheiden hyvinvointiin Euroopan unionissa. Romaniassa olemme tehneet ehdotuksia julkisiksi toimisiksi. Ehkä niitä voitaisiin toteuttaa myös Euroopan unionin tasolla. Puhun laitoksista ja keinoista, joilla tuetaan naisia maaseutualueilla löytämään työtä. Ehkä voivat siirtyä muihin Euroopan unionin maihin. Pitäisi tarjota ilmaisia raskaustesteitä. Me uskomme, että jos hallitukset, yhteiskunta ja kaikki toimintavat yhteistyö pystymme saamaan aikaan hyviä tuloksia. Monsieur Marias η πρόσφατη αρνητική απόφαση της Επιτροπής Αναφορών για τις οφειλές της Γερμανίας... Kiitos, puhemies. Komissio on antanut kieltäisen reaktion Kreikan suuntaan. Sitä ei voida sallia. Tässä puhutaan vain Euroopan unionista, joka haluaa nyt päättää sen jälkeen, kun saksalaiset ovat päättäneet sotilastoimiensa – yhteydessä. Tämä polkee nyt jalkoihin kreisten oikeudet. Euroopan unionista on tullut saksalainen Eurooppa. Näin muutetaan historian kirjoitusta. Meidän on muistettava esimerkiksi Stefan Saiverin valituksen edustajan puheenvuoro, joka sanoi, että korvausasiat on hoidettu. Monenlaisia toimia, pöytäkirjoja on esitetty ja nyt nähdään, että nähdään, miten suhtaudutaan Siprasin hallitukseen. Mutta me emme voi istua vain odottelemassa. Meidän on saatava Saksalta korvauksia. Kiitos. Herra Selimovic, minuutti, olkaa hyvä. Tack. Kiitos. Tulevat vaalit Bosnia-Herzegovinassa ovat saaneet jotkut politiikat ajamaan kansanäänestystä yhdessä yksikössä Republikas Praskassa liittyen sen asemaan. Huolimatta siitä, että Bosnian korkein tuomioistuin on päättänyt, että se on vastoin maan maallista valtiomuutoa vastaan. Tietyssä määrin ymmärrän tätä poliittista vaalikampanjaa, mutta näillä ei saa leikkiä, koska se voi johtaa ikävään. Kansanäänestys ei pelkästään haasta suvereniteettia, turvallisuutta ja perus, vaan se voi johtaa aseellisiin konflikteihin maassa. Ja me emme voi tätä tuulta nyt sytyttää uudelleen niin, että palataan 90-luvulla. Ei mitään vaaleja tai vaaleja voida pitää sen arvoisena, että voidaan tämä saattaa vaara. Siksi komission on toimittava osoittaa, että rauha ja vakaus eivät ole sellaisia, joista voidaan tinkiä. Komission pitäisi nyt välittömästi vaatia, että estetään tämä lainvastainen kansanäänestys. Kiitos. Kiitos, herra Ferreira. Kiitos, puhemies. Portugalissa oikeuksien palauttaminen eläkeläisille ja työntekijöille mainitakseni kaikista kielteisimmät entisen hallituksen teot osoittaa, että tämä tie, vaikka se on vain rajallinen, on törmännyt Euroopan unionin rajoituksiin. Tässä on selkeät tavoitteet. Ei haluta poliittista ratkaisua, joka kyseenalaistaisi nykyisen poliittisen toimintatavan. Se on kuitenkin johtanut Euroopan aivan uudenlaiseen kriisiin. Näin koetaan näiden sanktioiden osalta, jotka on Portugalille määrätty ja tässä on myös painostusta liittyen varojen antamiseen 2017 budjettiin halutaan ehdollisuutta. Tämä on selvää, on selvää, että pitää lopettaa tämä painostus ja tässä pyritään eroon itsenäisestä valuutasta. Pitäisi olla sellainen valuutta, joka on keskuspankista irrallaan niin joka huomioi maan tarpeet ja tarvitaan myös oikeat määrät, jotta voidaan saada julkinen pankkisektori paneutumaan. Herra Sebastian. gracias. Hyvää iltaa, kiitos puhemies. Espanjan ympäristöministeriö takaa, että oli erityissuojelualueita, varsinkin Välimeren alueella. Ja se, jotka ovat Balearien, Katalonian ja Valensian rannoilla, Komissio tukee hanketta myös ja kuitenkin Espanjan hallitus yhtä aikaa antaa poikkeuksia, että voidaan etsiä rakennetulla alueella. Se ikään kuin puolustaa ympäristöä, antaa lupaa kuitenkin vaikuttaa talouteen, varsinkin Baleaareille, siellä matkailu on kaikkein tärkein lähde. Komission käsissä on myös päättää tästä. Siellä on kansalaisjärjestön kertonut siitä, miten siellä on rikottu määräyksiä, myös eurooppalaisia määräyksiä, kun lupia myönnetty, mutta vaikenee. Haluan, että komissio reagoisi ja kuuntelisi kansalaisia tieteilijöitä, jotka ovat osoittaneet, minkälainen vaara tämä on, että kielletään nämä kammottavat projektit. Kurau. Kiitos puhemies. Minun alueellinen Sisiliassa on hävinnyt monta tuhatta hehtaaria maata kasvelta, jotka ovat tuottaneet happia. Nyt työpaikkoja on myös menetetty. Ja näitä äh, sitruunoita tuotetaan tuolla alueella. Me Olemme vapaakaupan sopimuksia muun muassa Marokon kanssa hyväksyneet täällä, mutta ilman, että on taattu edes jäljitettävyysedellytykset tai merkintäedellytykset tuotteissa. Ja todennäköisesti kukaan ei edes ole tuntenut, mikä on todellisen sitruunan, sisäisen siis, äh, sitruunan maku. Ja siksi tämä on iskenyt kokonaiseen tuotantosektorin. Tässä on kyllä vaikka kuinka paljon ratkaisukeinoja tässä voitaisiin muuttaa ja letettävyysdirektiiviä, voidaan aktivoida myös turvalauseke, siis asioita, joita voimme kyllä tehdä ja meidän pitäisi miettiäkin niiden tekemistä, mitä piki miten. Herra Borghezio. Kaikki tiedät, että joitakin viikkoja sitten kammottava maanjäristys iski kolmeen alueeseen minun maassani ja muutamia minuuttia sitten kaupunginjohtaja, joka taistelee alueen puolesta, nimittäin Pierrotten, Amatricen kaupunginjohtaja, totesi minulle, että kun sinulla nyt on mahdollisuus puhua Strasbourgin täysistunnosalissa, kun ajatellaan, että sinne menisi myös komissiosta delegaatio tutustumaan alueisiin, niin että komissio on jäsenet puhuisivat suoraan kaupunginjohtajien kanssa, he edustavat kansaa siellä, että seurataan myös avun antamista, että se tulisi mahdollisimman nopeasti, koska ihmiset eivät halua jättää kotikontujaan, koska edessä on varmasti aika vakaa, kova talve, niin että komissio tukisi, koska se on iskenyt ei pelkästään alueeseensa, myös työhön. Ja he haluavat jatkaa työntekoa siellä. Tämä on heidän pyytönsä, että voitaisiin pelastaa heidän alueensa ja työnsä. Euron pitäisi toimia nopeasti ja tehdä välittömästi tarvittava. Herra Sarja Nupulos. Fata, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Kiitos. Euroopan parlamentin vetomusvaliokunta on nähnyt, miten on poljettu kreikkalaisia, kreikkalaisten oikeuksia. Voi mennä lehdistötilaisuuskin. Yksinkertaisesti Saksan hallitusta on tuettu ja sotakorvaussopimuksia, Pariisin sopimusta ja muita ei ole täytäntöönpantu. Kreikassa on suurin osa uhreista 71 vuotta jälkikäteen aiheutetaan lisää haittaa uhreille. Nyt toiset moittavat jälleen Hitlerin puolelta tulleet. Nyt on huolehdittava siitä, että korvauksia maksetaan. Ei saa käydä niin, että Saksan puolta tässä jatkuvasti vahvistetaan Kreikan kommunisti puolue tukee tätä kampanjaa edelleen. Ja edustaja Botskor, olkaa hyvä. Kassoin. Kiitos puhemies. Minä olisin ilmaista syvän paheksuntani siitä syystä, että jo joulukuussa komissio ilmoitti, että Ukraina on toteuttanut viisumivapautus suunnitelman. Kuitenkin byrokraattisin toimin vaikeutetaan viisumivapauden toteutumista samalla kun sadat tuhannet maahanmuuttajat tunkeutuvat Eurooppaan ilman minkälaisia henkilöpapereita. Euroopan yhteisöön kuuluvat ukrainalaiset ja niiden joukossa takakarpatian unkarilainen vähemmistö joutuu tuntikausia odottelemaan eh, harvoilla rajaan ylityspaikoilla. Unkarin kansa on uhrannut paljon eurooppalaisuuden eteen ja silti tätä symbolistakaan elettä ei ole tehty heidän eteensä. Siksi haluaisin, että tässä tärkeässä asiassa edistyttäisiin ja toteutettaisiin viisumivapautus mahdollisimman nopeasti ja pitää lainta myös eh, infrastruktuuria rajalla, jotta voidaan helpottaa kansainvälisiä yhteyksiä ja rajan ylittämistä. Tästä olisi hyötyä kansalaisille. Niin. Kiitos edustaja Grappini doamnă președintă domnule comisar criza privind încrederea. Kiitos paljon jäsen. EU:ssa on luottamuspula. Pakolaiskriisin, terroristi-iskujen ja Brexitin jälkeen kansalaiset tarvitsevat selkokielisen viestin komissiolta Elämänlaatua, turvallisuutta on parannettava, huolehdittava siitä, että missä tahansa maassa asuu, ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Valitettavasti komissio kahden vuoden toimikauden jälkeenkään ei ole saanut viestittyä selkeää strategiaa kansalaisten suuntaan. Miten voidaan palauttaa tai lisätä kansalaisten luottamusta EU-hun? Esirahasto esimerkiksi ei ole saanut mitään muutosta aikaiseksi kansalaisten elämässä. Ei ole saanut mitään tuloksia aikaiseksi. Edustamieni kansalaisten nimissä pyytäisin, että komissio huolehtisi siitä, että meillä on, muistaisi, että meillä on turvallisuustavoitteet Schengen-alue ja Schengenin ulkopuolinen alue. Tämä ei enää käy. Oma maani kansalaisia sorretaan. Tarvitsemme yhtenäistä Eurooppaa. Yliaja meni ja liian nopeasti. Herra Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Mikä on Euroopan unionin tulevaisuus? Brexit-päätöksen jälkeen. Kun kuuntelee jotakin kollegoja täällä, saa sen sellaisen vaikutelman, että 25 vuotta sitten oli jotain samanlaista Nimittäin kun ajatellaan tilannetta sen jälkeen, kun Jugoslavia hajoi. Voisiko Brexit johtaa siihen, että Euroopan unioni hajoaisi? Minä en ainakaan toivoisi niin tapahtuvan. Meidän pitäisi oikeastaan puhua paremmista yhteyksistä, niistä aiheista, joista aikaisemmin on ollut, esillä. Liittovaltiomalli on mielestäni Euroopan unionin tulevaisuus. Mutta jos me emme muuta politiikkaa täällä parlamentissakin, niin vaarana on Euroopan unionin hajoaminen. Pardon, monsieur... Herra Benito Filuaga. Kiitos. Minä tulin juuri Kaleen leiriltä ja tilanne siellä on todella häpeällinen kuusi kuukautta sen jälkeen, kun siellä ihmiset, loputkin ihmiset siirrettiin pakolla pois. 3000 ihmistä on tullut lisää. Kuitenkin alue, jolla voidaan olla, on paljon pienempi kuin ennen ja nyt siellä on yhä enemmän väkeä pienellä alueella ja siellä on myös vieressä sellainen aita, jonka päällä on viikkilankaa ja siihen on sijoitettu valtava määrä rahaa. Tämä on hyvä kuva siitä, miten toimitaan. Ihmiset pakenevat sotaa ja elävät hirveässä tilassa ja samalla laitetaan valtava määrä rahaa näihin korkeisiin ja tarvettomiin muureihin. Tämä osoittaa, että ollaan täysin kykenemättömiä hallinnemman tilannetta ja sekä äärioikeisto että kansanpuolue oikeisto eh, kokee, että näin ihmisiä tulee liikaa. Kukaan ei ota tästä vastuuta, mutta tiedämme, kuka joutuu tästä maksamaan. Maahanmuuttajat sekä Euroopan alueella että sen ulkopuolella. Kiitos puhemies eilen 11. syyskuuta 2016 lähes miljoona ihmistä meni kaduille ja aukioille Barcelonassa kansallispäivän juhliakseen ja vaatiakseen Katalonian itsenäisyyttä. Eilen tapahtui näin jo viidettä vuotta peräkkäin Tällaista vaatimusta ja tukea ei ole nähty eu ennen kuin minun maassani. Mutta Espanjan valtio, toisin kuin demokratian logiikka vaatii, jatkuvasti epää meitä oikeuden kansanäänestykseen. Ja että kaikki maailmassa tietäisi, että onko Kataloniassa enemmistö itsenäisyyttä kannalla vai ei. Ja minä haluaisin täälläkin nyt tuomita kielteisen epädemokraattisen kannan, joka Espanjan viranomaisilla on. Demokratiassa ei lakia voida demokratiatoimiseksi käyttää, vaan se mikä on laki on nimenomaan kansan tahto. Espanjassa se on unohdettu. Kataloniassa me muistutamme siitä ja vaadimme sitä. Kiitos, rouva puhemies. Funtos. Rouva Funtos. Kiitos paljon puhemies. Brexitistä ilmeisesti kukaan ei ole mitään oppinut. Saksan hallitus ja Ranska ovat keksineet hauskan uuden ajatuksen. EUn armeija, EUn sotilastutkimusta ja EUn oma budjetti. Komissio taas suunnittelee EUn työttömyyskorvausjärjestelmää, euroalueen budjettia ja vähimmäisveroja tietyille tuloille. Ikään kuin tämä ei kaikki riittäisi, nyt vielä innokkaasti työstetään sitä, että EUlle pitäisi antaa omat veronkanto-oikeudet ja saada omia varan, oman varan lähteitä, esimerkiksi hiilidioksidiveron tai moottoritie maksun kautta. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole vielä astunut ovesta ulos ja nyt ajatellaan jo, että EU-työtä lähennetään entisestään. Minusta tuntuu, että mitään ei ole opettu, mitään ei haluta oppia eikä ole opittu, eikä opitakaan tulevaisuudessa. Ihmiset eivät tätä halua. Uudet kansanäänestykset tämän onneksi osoittavat. Monsieur. Herra Bolchak. paní předsedající Kiitos puhemies. Minuutin puheenvuorossani haluaisin keskittyä aiheeseen, joka vaikeuttaa ilmaisun vapautta Ranskassa. Esimerkiksi tämä burkini-asia, naisten käyttämä burkini myös Ranskassa. Minä en nyt puhu meppinä, vaan ihmisenä, jota kiinnostaa subsidiariteettiperiaatteen ylläpito. Minusta tällaiset aiheet pitäisi jättää käsittelemättä Euroopan parlamentissa, jos ne koskevat kotimaan asioita. Meidän pitää keskittyä Euroopan unionin toimintaan ja sen perustamissopimuksiin. Meidän ei pidä rikkoa läheisyysperiaatetta. Euroopan unionin pitäisi olla sellainen taho, joka toimii niin kuin ihmiset haluavat sen toimia ja hallitukset myös. Ja sen on tuettava kansalaisia. Rova darling. Thank you, Chair. Uh, Kiitos puhemies. Vuosikymmenen ajan EU on tarjonnut koillisena paljon tukea minun kotialueelleni. Niin 2014-2020 meidän piti saada puoli miljardia ähm, puntaa eri tukiin. Se on tärkeää paikalliselle teollisuudelle. Se takaa tuhannet työpaikat, niin voidaan kehittää sektoreita, innovaatioita ja osaamista alueellamme. Brexit-äänestyksen jälkeen on vaarana, että köyhin alue Englannissa voi menetä kaikki rahansa. Meille todettiin, että me, e- Britannia olisi meille mahdollisuus olla rikkaampia, mutta ministerit ovat kieltäytyneet allekirjoittamisen sopimuksia, vaikka lupasivat. Se ei riitä. Minä vetoan nyt brittihallituksen, että voitaisiin taata, että kaikki luvatut EU-rahat käytetään ja pitkän aikavälin investoinnit minun alueeni kaltaisille alueille taattaisiin. Kiitos. Rova Harkin. E Onko EU Onko EUn komissio poliittinen, jos ajatellaan, mitä Moskovitsi on äskettäin sanonut 13 miljardista, jota Irlanti vielä odottaa keräänsä veroina. No tämä on osoittanut, että näin ei ole. On sanottu, että Irlanti voi käyttää kaikki nämä rahat sairaaloihin ja kouluihin. Kuitenkin tiedetään, että moni muu maa, mukaan lukien Yhdysvallat, jonottavat jo siellä haluavat myös oman palan kakusta. Ja Irlanti saa tästä vain pienen osan mutta nyt kuitenkin on tällainen Brysselin houkutus meidän edessämme ja Ranskan komissaari halusi korostaa nyt yllätystään siitä, että Irlanti ei tätä rahaa halunnut. Tämä on sama komissaari, joka Troikan jäsenenä pakotti meidät maksamaan yli 6 prosenttia kriisistä ja jotta saataisiin maksettua eh, valtion velat ja osa varmasti oli Ranskan pankeissa. Tämä on todella vääränlaista politiikkaa, kun komissio lupailee sellaista, mitä se ei kuitenkaan itse toteuttaa. Herra Kaffi. Madam Chair, the then Fina... Puhemies, Refarin hallituksen reaktiot pankki ja rahoituskriisin tarkoitti sitä, että perheet joutuvat kantamaan osan velasta ja valtaviin säästöihin lähdettiin. Toisena pilarina Naama luotiin National Asset Management Agency. Roskapankkina mekin, jotka vastustimme sen luomista, emme edes osanneet arvata, miten paha asia tästä tulee. Naaman on pohjois erlannissa käynyt sisäpiirin kauppaa, sitä on lahjottu. Yhdysvaltoihin on myyty 72 prosentin alennuksella varoja. Kaikki nämä siirrot on lopetettava, keskeytettävä heti. On ihan selvää, että Irlannin hallitus ei voi enää hidastella tutkimusvaliokunnan asettamisessa. Nyt joudutaan uudelleen valtion apututkimuksiin. Kansalaisten rahat on jälleen viety. Herra Kaave, kiitoksia. Mitä uhkia täällä nyt on mehiläisyhteisöllä ja muita ympäristömuutoksia tai loisia, ne tiedetään. Mutta minä haluaisin ottaa esille sen, että ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota pienen pesäkuorisen leviämiselle Etelä-Italiassa. Tämä loinen aiheuttaa vahinkoa ja on aiheuttanut jo parin vuoden ajan, vaikka on pyritty hävittämään sitä samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassakin aikanaan, niin tämä kuorioinen on kuitenkin asettautunut Etelä-Italiaan ja sitä paitsi jäädäkseen tullut. Puhemies, nyt minä vetoan siihen, että kaikki Italian mehiläiset kielet, kuningatar mehiläiset estetään tulemasta ja ellei näihin toimiin ryhdytä, yhteisöt ovat uhanalaisia. Mehiläishoitajat tätä edellyttävät, mutta kukaan ei heitä kuuntele. Ja nyt on ryhdyttävä toimiin, tai sitten se on liian myöhäistä. Kiitos. Stettina. Herra Stettina, en puhunut riittävän kovaa ilmeisesti. Kiitos puhemies. Venäjän duuman vaalit pidetään 18. syyskuuta ja ne pidetään ei ainoastaan Venäjän alueella, vaan myös vallatulla Krimin alueella ja halutaan näin antaa julkisuudessa legitimiteettiä tälle niin kutsutulle kansanäänestykselle 2014 maaliskuussa huolimatta valtavasta propagandakampanjasta. Tämä osoittaa, että ei kunnioiteta kansainvälistä oikeutta, joka on voimassa. Esimerkiksi YK päätöslausunnolla 68262, jossa sanotaan, että Krimi on Ukrainan osa, ja jos tätä ei kunnioiteta, niin tässä tämän alueen itsemääräämisoikeutta ei, ei kunnioiteta. Herra Tanasescu. Thank you, Mrs. President. Kiitos, puhemies. Hyvät kollegat. plus cu ea incertitudinea și avertismente ale partenerilor externi ai Uniunii Europene. Brexit, vaikka se ei ole tapahtunut vielä, on kuitenkin johtanut varoituksiin suuryritysten puolelta, joilla on päämajoja yhdistyneessä kuningaskunnan japanilaisista investoinnista on kannettu huolta. Tätä taustaa vasten japanilaiset pohtivat emaa ja miettivät lääkeviraston tulevaisuutta – Siksi on ehdotettu siirtoa yhdistyneestä kuningaskunnasta Romaniaan. Tämä on hyvä asia. Tämä asia on toteutettava nopeasti niin, että Brexit ei estä tämän viraston toimintaa. Romania on yksi sellaisista EU-maista, joilla on paljon kokemusta tällä saralla. Ja minä tuen kirjallista julkilausumaa tästä aiheesta. Nyt meidän meppien on osoitettava, että me haluamme voimakkaan Euroopan unionin, jossa jäsenvaltioiden luottamus säilyy. Edustaja Andersson. No. Ei. Minä vai? Aju vai? Okei. Okay. Okay. Start again. Selvä. Siis uudelleen. Kiitos puhemies. Britti hallitus ei pelkästään halua vetää pohjois-irlantilaiset pois EU-sta, vai pitävät meidän pimeän peitossa siitä, mikä on meidän tulevaisuutemme. Hallitus on hajallaan. Brexit merkitsee Brexit sanovat, mutta mitä se tarkoittaa Englannin, Skotlannin tai Walesin ihmisille tai Pohjois-Irlannin ihmisille. He eivät tiedä. Ja se iskee yhteisöihin ja yritykset ovat sydämistyneitä. Britin hallituksen täytyy välittömästi miettiä keinoja, miten demokraattinen tahto Pohjois-Irlannissa voitaisiin kunnioittaa. 56 prosenttia äänesti EU-hun jäämisen puolesta. Meidän täytyy kuunnella ihmisiä, ihmisoikeusryhmiä, kieliaktivisteja, lapsia, yrityksiä, vapaaehtoistyöntekijöitä, opiskelijoita, maanviljelijöitä, poliittisia puolueita, jotka kaikki toivat selvästi esille, että jääminen on jäämistä. Sadat tuhannet Pohjois-Irlannissa, Irlannissakin pitävät halussaan Irlannin passia, siksi he haluavat jäädä EU-hun. Monsieur Chaki. Herra Chucky. Elnök Puhemies, Euroopan unionin yksi ongelmista on uskottavuus. Viime vuonna puhuin herra Timmermansin kanssa valiokunnassa, vetomusvaliokunnassa, tällöin puhuttiin vanhoista vähemmistöistä, ja hän kehotti minua tekemään ehdotuksen tähän liittyen näin teinkin ja se arvioitiin oikein hyvin ja myös Limbe-valiokunnassa sitä pidettiin tärkeänä. Euroopan parlamentti Parlamentin joulukuun päätöksen jälkeen annettiin miljoona euroa tämän hankkeen käyttöön. Kyseessä on monimuotoinen Eurooppa-hanke. Sen piti alkaa tammikuussa, mutta näin ei tapahtunut. Sitten helmikuussa ja kesäkuussa sen oli alettava, mutta näin ei ole tähän asti kuitenkaan tapahtunut mitään ei ole tapahtunut. Minusta komissio ei voi näin tehdä ja minä olen tästä ilmoittanut Junckerille ja lehdistössäkin asia tulee sille, jos lokakuussa ei ole mitään tapahtunut. Edustaja Negrescu. Astăzi peste 3 milioane de elevi și preșcolari au început un nou an școlar în România. Kiitos. Koululaiset ja opiskelijat menevät takaisin opinahjoihinsa ja voidaan tietenkin miettiä, tarjoaa koulutus parempaa tulevaisuutta lapsillemme. Se nähdään usein vain kustannuksena, mutta se on investointia tulevaisuutena siinä, miten lapset voivat täyttää unelmansa. Ja ei ole kyse vain luvuista, vaan ihmisistä opiskelijoista. Me olemme kuin vain kirjanpitäjiä, mekä mieti heidän tulevaisuuttaan. Kaikki estetään byrokratialla, emmekä modernisoi järjestelmäämme riittävästi Euroopan vasemmisto on esittänyt toimenpiteitä, jotta voitaisiin taivutella päätöksentekijöitä siihen, että heidän täytyy tehdä johdonmukaisia päätöksiä tulevien sukupolven tukemiseksi. Nuorena parlamentin jäsenenä minun velvollisuutenani on todeta, että Romanian nuoriso haluaa koulutusta. He haluavat, että se olisi myös unionin toimivaltaa. Herra Deli madam president. Euh, the goal of each uh, western balkan state. Kiitos puhemies. Kukin Länsi-Balkanin maa haluaa EU:hun mukaan. Tätä ei saa unohtaa, koska näin liittymisinto voi alentua. On hyvä nähdä, että EPP tekee läheistä yhteistyötä Länsi-Balkanin maiden kanssa kansanpuolueen ja kristillisdemokraattien läsnäolo tuolla on hyvin tärkeää. Tämä käy ilmi myös eilisistä Kroatian vaalien tuloksista, mutta EPIP oli mukana myös Kroatian lisäksi Bosnia-Herzegovinassa. Ja erityisesti on hyvä, että SNS-puolue haluaa liitännäisjäseneksi epp -hän. Marraskuussa tästä tehdään lopullinen päätös. Näin EPP saa vahvan jäsenpuolen ja tästä olisi apua EPPlle, kun halutaan vahvistaa vakautta tuolla alueella. Kiitos. Pour conclure, Madame Shoidrova. Ja aivan lopuksi Rova Shoidrova. Pardon. Kolegyně a kolegové, vystupuji proto, abych upozornil... Hyvät kollegat, minä halusin puhua kiinnittäkseni teidän huomiotanne siihen, että Turkin kohdalla meidän ongelma. Emblin jäsenenä minulla oli tarkoitus mennä ensi viikolla Turkkiin. Matka on kuitenkin peruttu johtuen nykytilanteesta, kun turvallisuutta ei voida taata. Me emme pystyisi vieremään eri laitoksissa suunnitellulla tavalla. Tämä huolestuttaa minua, koska Turkki vain tivaa viisumi vapautta. Olen myös huolestunut ylipäätään tilanteesta Turkissa. Minä haluaisin että EU-Turkki-sopimusta kunnioitettaisiin. On erittäin tärkeää, että Turkki noudattaa määräyksiä. Mutta jos olemme pelossamme mennä jopa Turkkiin, emmekä saa tietoa edes turvallisuudesta, me emme pystyisi poistamaan myöskään viisumien esteitä. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Seuraavaksi tapaamme huomenna kello yhdeksältä. Esityslista on toimitettu myös ja nähtävissä verkkosivullamme. Hyvää illanjatkoa kaikille, jotka tänne vielä jäivät.